Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Sitten äänestysselitykset. Grobarczykin mietintö. Pietikäinen, olkaa hyvä. Frau Kollegin Pietikäinen. Pietikäinen. Frau Kollegin Pietikäinen. Edustaja Pietikäinen ei ole enää paikalla, eli seuraavaksi edustaja Jaar. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minun oli helppo hyväksyä tämä mietintö, koska tässä oli kysymys eh, lohikantojen paremmasta suojelemisesta ja erittäin tärkeää, se on erittäin tärkeää ja tärkeää oli myös eh, se, että jäsenvaltiot ovat velvoitettuja kestävällä tavalla noudattamaan näitä säännöksiä. Minulle oli hämmästyttävää, mutta yhtä tärkeää kuitenkin se, että mukaan otettiin vapaa-ajan kalastus ja sen vaikutusanalyysit. Ja vaikka tämä nyt kuulostaa hieman kevyeltä vapaa-ajan harrastuskalastus, niin kuitenkin se on tämän nykyään usein ihan ammattimaista muodoltaan ja sen vuoksi oli hyvä ottaa se myös mukaan. Ja lopuksi kiittäisin vielä jäsenvaltioita, jotka lohikantojen suojelun kautta ovat olleet mukana suojelemassa myös jokiaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Makovein. Thank you, chair. Um... Kiitoksia puhemies tunnen samaa huolta kuin pohjoiset kollegani Itämeren alueen kalakannoista. Niitä liikakalastetaan. Tämä saattaisi johtaa siihen, että lohikannat katoavat alueelta ja haittaa kalastustoimintaa. Siksi minä tuen sitä, että luodaan monitahoinen kalakannan hoitosuunnitelma lohe, lohen varalta. Komission pitäisi ottaa käyttöön tiukempia kontrolleja virkistyskalastuksessa ja arvioida, miten tämä vaikuttaa Itämeren lohikantaan ja lohikalastukseen. Kiitoksia. Pyytäisin, että hyvä herrasväki, joka vielä on täällä käytävillä, Brock, Liise, Rucek, eli Voisitteko ystävällisesti poistua salista hiljaa? Seuraavaksi Lightfriedin mietintö. Sanikki, olkaa hyvä. Grazie. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Meidän täytyy ympäristöasioissa katsoa, millä tavalla jotkut lajit ovat vaarassa ja meidän täytyy varmistaa, ettei haskata elintarvikkeita. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla eläinten elämää, el, eläinten elämää kunnioitetaan. Vuonna 2003 tehtiin päätös ja komissio on tehnyt esityksen, jonka tarkoituksena on poistaa kielto, joka liittyy hain evien poistoon aluksella – Kyse on siitä, että meidän täytyy suojella haita ja tällä tavalla EU voi aktiivisesti vaikuttaa näihin asioihin, jotta voidaan päästä eroon kivuliasta hänevien poistamisesta aluksella. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Sanicki. Es folgt Frau... Kiitoksia sitten Makovei. Thank you. I vote... Kiitos. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se antaa komissiolle mahdollisuuden hyvätä, hyväksyä ei-lainsäädännöllisiä toimia. Ja että tässä on kysymyksessä myös nämä asetukset Lissabonin sopimuksen puitteissa. Eli komissio kykenee tässä toimimaan paremmin ajatellen nimenomaan kauppapolitiikkaansa. Se, että vahvistetaan yhteistä kauppapolitiikkaa, tukee taloudellista kasvua ja toivon, että komissio vaatii kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan näitä asetuksia. Kiitoksia sitten Basescu. Am votat în favoarea raportului deoarece politic... Puhemies, äänestin tätä mietinnön puolesta, koska yhteinen kauppapolitiikka on mahdollistanut sen, että kuluttajat ja tuottajat EU-ssa hyötyvät, jotta tämä politiikka jatkossakin on hyödy- tehokasta. Komission täytyy voida muuttaa joitakin osia asetuksissa delegoitun säädösten muodossa. Olen esittäjän kanssa samalla kannalla parlamentti ja neuvosto voivat olla eri mieltä näistä säädöksistä, jos ne koskevat tärkeitä lainsäädäntökohtia, mutta jotta voidaan seurata teknologian kehitystä ja muutoksia tällä alueella, delegoidut säädökset ovat tässä kuitenkin paras tapa toimia. Tässä pitää kuitenkin toimia niin, että konsultoidaan eri sidosryhmiä. Mielestäni tämä ehdotus on hyvä ehdotus näin ei vähennetä Euroopan unionin kilpailukykyä globaalisti ajatellen talouskriisin yhteydessä. Yhteisessä kauppapolitiikan pitää saada aikaan edistystä ja hyötyä EUlle ja sen kansalaisille. Kiitoksia sitten Gallagherin mietintöä ja Makovei, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Kalavarat ovat rajallisia ja tekniset suojelumenetelmät ovat hyvin tärkeitä jotta voimme hallinnoida kalastusta ja meidän pitää toimia alueellisesti. Olen pannut merkille komission ehdotuksen, joka koskee vielä siirtymäaikoja, mutta muutoksia tarvitaan vielä. Esimerkiksi meidän täytyy muuttaa näitä alueita, joilla kalastus on kielletty, mutta komission ehdotus on koskee vain teknisiä kysymyksiä. Nyt tarvitaan oikeudellista selvyyttä eikä, eivätkä kalastajat voivat toimia vain väliaikaisten toimien pohjalta. Komission pitäisi löytää lopullinen ratkaisu teknisiin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Sitten Kelly. Eh, er eh, eh, Kiitos puhemies me kävimme täällä eilen illalla keskustelun kaikista suosituksista, jotka koskevat kalastusta. Olimme täällä lähes keskiyöhön asti. Keskustelu oli suuri ja se oli hieno. Ja se rohkaisi minua uskomaan, että nämä ehdotukset ovat tosissaan ja että ne ovat käytännöllisiä. Ja erityisesti haluaisin kiittää omaa irlantilaista kollegani Pat Cope Gallagheria ja siitä työstä, mitä hän on tehnyt. On sääli, että emme kyenneet hyväksymään kaikkia suosituksia viimeisessä äänestyksessä, koska emme saaneet aikaan hyvää yhteistyötä neuvoston taholta. Ja O'Gallagher oli ihan oikeassa – siinä, että hän pyysi loppuäänestyksen siirtämistä eteenpäin. Minä odotan yhteistyötä niin, että voimme toimeenpanna nämä erinomaiset suositukset. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Patra on Neversin mietintö ja Pietikäinen saa. Niin kuin hän ei olekaan paikalla, eli McClarkin, olkaa hyvä. Colleagues, the removal of Finns... Kollegat, evien poistaminen aluksilla on asia, jota me emme voi tukea, jos on aukkoja lainsäädännössä ja jotta edelleenkin voidaan heittää ruhoja mereen. Tämä, tämä toiminta pitää loppua välittömästi. Tämä on raakamaista toimintaa. Se voi aiheuttaa hukkumista tai nälkään kuolemista ja usein tähän liittyy, menee varsin pitkän aikaan. On häpeällistä, että näitä olentoja kohdellaan tällä tavalla. Ja ihmi, eläinten oikeuksien puolustajille on noloa, että EU on monien sellaisten maiden takana, mitä tulee näiden lainsäädännön täytäntöönpanon tuen täysin komission ehdotusta, jotta estetään se, että jäsenvaltiot voivat antaa erityiskalastuslupia ja kalojen evä, hain evät pitäisi olla kalassa kiinni, kun lasti puretaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Jeska. Minä olen erittäin huolissani tästä raasta käytänteestä, jossa hain eivät poisteta aluksella ja sitten heitetään meren. Tämä on pelkkää julmuutta ja haaskausta ja se on mahdotonta hyväksyä, ja siksi tuin komission ehdotusta, jossa vahvistetaan Hainevin irrottamiskieltoa ilman mitään poikkeuksia. Ja äänestin myöskin tarkistusten puolesta, jossa halutaan sulkea porsan reikiä, joka liittyy Hainevien irrottamiseen, ja että tätä kieltoa laajennetaan. Tämä käytäntö on erittäin suosittu Yhdysvalloissa ja Australiassa, ja useimmat Euroopan valtiot eivät salli hainevien irrottamista aluksella. Eli mitään poikkeuksia ei tähän pitäisi myöntää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Zanikki. Hän ei enää ole paikalle. Eli seuraavaksi Jaa. Vielen Dank, Herr Präsident. Es war mir ein... Kiitos puhemies. Minulla oli suuri ilo olla mukana hyväksymässä tätä mietintöä, koska yli kymmenen vuotta olen ollut eläinsuojelu valtuutettu Saksan liittopäivien ryhmässäni ja me olemme puhuneet jatkuvasti hainevien irrottamisen kieltämisen puolesta. Ja nyt vihdoin saamme Euroopan tasalle säätelyn, joka ei anna minkään näköisiä poikkeuksia enää joten eläinsuojelun nimissä tämä on hyvä. Tämä on minun mielestäni oli erittäin epäeettistä koko tämä hain eli evien irrottaminen. No nyt on kysymys siitä, että tämä päätös Euroopan unionissa, mutta myös muualla, ei ainoastaan jäsenvaltioissa, vaan koko maailmassa toimeenpantaisiin, koska suojelu on sama joka paikassa ja toivon, että tämä saa suurta menestystä. Kollegi ja, Frau Kollegin Meissner. Kiitoksia sitten Meissner. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Useimmat ihmiset pelkävät haita, se on selvää, mutta haet ovat olleet merissämme jo vuosisatoja, eikä niitä pitäisi sitä poistaa. Eli olemme puhuneet kaikkien eurooppalaisten nimissä, kun nyt äänestimme sen puolesta, että hänen irrottaminen pitää kieltää. On tosiaan niin, että koska haikannat ovat hyvin herkkiä, ja aikaisemminhan hain evät irrotettiin ja sitten hait heitettiin takaisin mereen. Se on barbaarista, se on valtavaa haaskausta, ja tietysti nämä evät ovat arvokkaita osia, koska niitä voi käyttää ruoanlaittoon, niistä voi saada voittoa, mutta tätä ei kuitenkaan tule enää sallia. Nyt suurella enemmistöllä todettiin, että näin ei saa tehdä. Vuodesta 2003 tämä on jo kielletty Euroopassa, mutta oli aika paljon poikkeuksia ja nämä poikkeukset pitää poistaa, kun toteamme, että hait on tuotava satamin evien kera ja ainoastaan sillä tavalla tämä barbarian käytäntö voidaan kieltää. Kiitoksia. Seuraavaksi Makovei. Thank you. Kiitoksia. Minä tuen parlamentin päätöslauselmaa jotta muutettaisiin artiklan asetusta. Tarkoituksena on kieltää poikkeuksetta hain evien irrottaminen aluksella. Hainevien irrottaminen, jossa kalastaja saa kiinni saaliin, leikkaa evät ja heittää sitten ruhoon takaisin mereen. Tämä on aivan julmaa ja on ympäristösääntöjä vastaan. Tämän toiminnan pitää tulla kielletyksi välittömästi kaikkialla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi irrottaminen aluksella on hyvin barbaarinen ja tuhlaava toimi. Minä tuen eläinten hyvinvointikampanjointia ja EU-lainsäädäntöä, joka nyt on esitetty, jolla halutaan hainevien irrottaminen aluksella kiellettyä, koska tämä tehdään nimenomaan haineväkeiton takia. Britanniassa ei ole laillista enää irrottaa hainevia brittialuksilla ja nyt on EUn aika myös kohdata nämä standardit, joita on muuallakin maailmassa. Tässä ei saa olla minkään näköisiä porsaanreikiä esimerkiksi espanjalaisille ja portugalilaisille kalastajille. Sen lisäksi meidän täytyy myös huomioida se, että tiettyjen hailajien ylikalastaminen uhkaa, tapaa nämä lajit sukupuuttoon, vaikka näitä eläinlajeja on miljoonia vuosia meidän vesissämme on. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä Murphy. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä poistetaan porsanreijat tämänhetkisessä lainsäädännössä ja varmistetaan, että kaikki EU-alusten saalistamat hait tuodaan evien kera satamiin poikkeuksitta. Epäinhimillinen hainevien irrottaminen ei kuulu enää nykykalastukseen. Siinä evät poistetaan hailta merellä ja sitten hai heitetään elävänä vielä takaisin meren ja siellä se yleensä kärsi, kohtaa sitten kivulian kuoleman. Tätä on tehty yhä enemmän, koska on haluttu suuret kalastusyritykset ovat halunneet lisää voittoja ja tätä ei ole hallinnoitu eikä valvottu. Noin 100 miljoonaa haitoa tapetaan evien vuoksi vuosittain ja tämä vaikuttaa tuhoisasti kalakantoihin ympäri maailmaa. Se heikentää merien ekoympäristöä ja se haittaa myöskin monia köyhempiä maita. Tämä barbaiden käytäntö on saatava loppumaan ja haen pyyntiä on säänneltävä kansainvälisesti. Kiitoksia. Sitten kansainvälinen lapsikaappaus, mietintö ja ensimmäisen puheenvuoron saa Muscardini. Me tuemme tätä päätösasemaa, joka koskee yleisopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta ja meillä on sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet Haagin sopimuksen, mutta ongelma on edelleen olemassa EUn valtioissa. Kaikki eivät panneet täytäntöön näitä yleissopimuksia ja edelleen esimerkiksi Jugendamt Saksassa katsovat, että lasten edut ovat toissijaisia. Me suosittelemme tässä mietinnössä, että kiinnitetään huomiota alaikäisten kaappauksiin jäsenvaltioissa, ja sen pitäisi olla painopistealue EUlle, ja jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä ja soveltaa Haagin yleissopimusta, jotta löydetään lapsille hyviä sopimuksia. Ja olisi hyvä, että meillä olisi eurooppalainen elin, joka suojelisi perheiden etuja. Dank, Frau Kollegin Muscardi. Kiitoksia. Sitten Makovei. Thank you. Kiitoksia. Kansainväliset lapsikaupaukset ovat moraalisesti tuomittavia toimia, jotka voivat aiheuttaa vakavaa psykologista tuhoa sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Haagin yleissopimus koskien siviiliaspekteja antaa oikeuden taistella tätä ilmiötä vastaan. Olen tietoinen siitä, että neuvosto kiistää oikeusperustan, jonka pohjalta unioni voi liittyä tähän yleissopimukseen kahdeksassa uudessa jäsenvaltiossa. Tämän takia tämä tulee erittäin hyvään aikaan asian käsittely. Siis Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä mitään viipeitä, jotka voivat aiheuttaa tällaista jatkossa. Minä vetoan komission kollegoiden kanssa, että selventäisivät mahdollisimman nopeasti EUn yksinomaisen toimivaltuuden näissä kysymyksissä. Meidän pitää sallia kahdeksan uuden jäsenen liittyä myös yleisopimukseen ja nopeuttaa toimintansa afirmamisten kanssa hetkenä minä hyvänsä. Hetke, kaikilla hetkillä on merkitystä tässä toiminnassa. Meidän pitäisi muistaa, että lapset, lapsen pitää voida luottaa siihen, että heitä suojellaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Dohan ilmastonmuutoskonferenssi. Pietikäinen ei ole paikalla, eli Zaborska. Ja, ja. You have not requested? I have to, to Doha, not, uh, not for this. Uh... Niin, puhun Dohasta siis, en teleliitosta. Niin siis Dohasta. President. Puhemies, Tämä, äänest, tämä päätöslauselma ei ota huomioon Slovakian ja muiden uusien jäsenvaltioiden panostusta vähentää päästöjä. Nämä maat ovat täyttäneet lupauksensa, jota Kioton pöytäkirjassa vaadittiin ja ollut mukana auttamassa ilmastonmuuton vastaista taistelua. Minusta ei ole hyväksyttävää, että uusien jäsenvaltioiden osuutta ei oteta huomioon – päästöyksikköjä ei pitäisi eh, siirtää, koska tämä antaa Slovakialle ja muille Itä-Euroopan maille eh, ongelmia vihreän talouden alalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu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 joilla on kiinteitä käytössään, voisivat myös käyttää niitä myöhemmässä vaiheessa. Tämä pitää hoitaa vastuullisesti niin, että säilytetään kunnianhimoinen ympäristön suojelun taso. Romani on sitoutunut EU 2020 strategian ja näin olemme osoittaneet, että olemme sitouttaneet toimimaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta haluamme kieltää kuitenkin kiintiöiden siirtämisen vuoden 2012 jälkeen meidän maamme on kärsinyt syrjinnästä, samoin muut samassa tilanteessa olevat valtiot. Kiitoksia. Tässä jäi nyt tämä teleliitto väliin, eli Basescu saa tästäkin äänestysselityspuheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän päätösaselman puolesta, koska tuen sitä, että kansainvälistä televiestiä viestintäsäännöstöä uudistetaan maailmankonferenssissa. Näin voidaan helpottaa kansainvälisiä yhteyksiä viestinnän alalla. Samalla voidaan varmistaa näiden palveluiden tehokkuus. Meidän on varmistettava näiden tietojen liikkuminen ja tämän tekstin on oltava ajankohtainen, jotta se heijastelee parhaalla mahdollisella tavalla teknologisia muutoksia. Ja maailmankonferenssissa on hyvä mahdollisuus parantaa eri maiden välistä yhteistyötä. Näin voidaan auttaa maita pääsemään uuteen talouskasvuun ja tällä tavalla voidaan vastata myöskin ympäristökysymyksiin. Kiitoksia sitten Koppan mietintö. Nikola olkaa hyvä. Am votat în favoarea acestui raport, mai ales în condițiile în care textul referitor la introducerea unei noi categorii de membri. Tässä viitataan, tässä viitattiin uuteen äh, uusiin kriteereisiin ja minun mielestäni meidän täytyy jatkaa laajentumista ja minä toivon, että tämä mietintö, joka on kohtuullisen optimistinen liittyen laajentumisen jatkumisen kannalta, että tämä olisi mietintö, joka jatkaisi Euroopan unionin menestystarinoita. Ja se, että luonnollisesti pitettäisiin kiinni kriteereistä, jotka on määritelty laajentumiselle Kööpenhaminan kriteerit. Olen iloinen siitä tavasta, millä esittelijä on viitannut uusien jäsenvaltioiden kapasiteettiin, jotka liittyvät siihen, miten ne pystyvät vastaamaan unionin vaatimuksiin niin, että inter, sisäinen, sisäisiä mekanismeja ei pysäytetä. Kiitoksia sitten Stadler. Puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska tässä parlamentti ehdottomasti tukee laajentumista. Ja esimerkiksi Turkki ei voi tulla EU-hun. Kohdassa 28 on sanottu, että Turkissa on tapahtunut myönteistä kehitystä, ja tässä on jätetty huomaamatta se, että etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, esimerkiksi kristityt, kohtaavat sortoa tässä maassa. Ja hyvin usein kertaan pääministeri Erdogan on puhunut siitä, että kuoleman tuomio otettaisiin uudelleen käyttöön. Eli miten voidaan sitten puhua Turkin myönteisestä kehityksestä? Minä uskon, että meidän pitää vastustaa tätä mietintöä. Ja jälleen kerran toteaisin, että Turkki ei ole kypsä Eurooppaan. Se ei kuulu EU-hun eikä sen kuulu liittyä Euroopan unioniin. Kiitoksia. Sitten Bilan. Kiitoksia puhemies Tähän, men, tähän mennessä laajentumiset on tarkoittanut sitä, että on tuli tarjottu uusia mahdollisuuksia kehittyä ja myös vahvistaa turvallisuusaspekteja aivan erityisesti niin tärkeissä kysymyksissä. Tällä alueella kun Balkan alueella niin nämä maat jatkuvasti sopeuttavat oman lainsäädäntöään EU-lainsäädäntöön sopivaksi ja toivon, että Kroatia seuraa nopeasti naapurimaat Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että täytyy edelleen sitoutua laajentumiseen kohti itään puolelle. Ukrainan tilanne on erityisen ja koska se on suuri naapurimme ja sillä on suurta vaikutusvaltaa alueella, meidän pitäisi myös aktiivisesti motivoida Georgian uutta hallitusta, jotta se seuraisi myös eurooppalaista tietä tuki laajentumiselle, joka tässä mietinnössä on ilmaistu, jotta lisättäisiin suurempaa sosiaalista luottamusta asiaan. Tämä on varsin toivottavaa ja sopii yhteen EUn kansalaisten etujen kanssa. Äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Makovei. Thank you, President. Kiitos puhemies. Laajentumispolitiikka ja kriteerit täytyy räätälöidä potentiaalisten jäsenehdokasvaltioiden ja kansalaisten mukaan. Täytyy huolehtia, että ne toki vastaavat Euroopan unionin kriteereihin ja periaatteisiin. Sen vuoksi pitäisi kiinnittää enemmän huomiota oikeusvaltioperiaatteeseen ja korruptiovastaisen taisteluun varhaisessa vaiheessa. Ja siksi pidänkin komission päätöstä avata luvut 23 äh, ja 24 varhaisessa vaiheessa. Pidän sitä hyvänä. Myös äh, olemme ottaneet oppia siitä, että toimeenpano on kaikkein tärkeintä, kun pyritään toimeenpanemaan ehdot. Jotta olisi uskettava, niin äh, laajentumisprosessin täytyy olla avointa. Korkean tason liittymiskeskustelut Makedonian kanssa ovat hyvä aloite mutta meidän täytyy arvioida Makedonia sen merittien perusteella. Kiitoksia. Sitten Smolkova. 20 rokov po Kodanskej konferencii máme hospodárskú krízu. Puhemies, Kööpenhaminan konferenssin jälkeen olemme olleet kriisitilanteessa. Kuitenkin meidän täytyy sanoa, mitä EU hakijamaille saa aikaan. EU on menestyksekäs hanke, se on muuttanut monien ihmisten elämää. Kuitenkin kriisi tietysti aiheuttaa uusia haasteita. Meidän pitää puhua enemmän EUn tuomista arvoista ja ehkä myös enemmän solidaarisuudesta pitää puhua myös sosiaalisista haasteista, koska tämä on erittäin tärkeää. Monet meistä eivät olisi täällä ilman laajentumista, laajentumista <coughs> vaikuttanut hyvinvointiin, rauhaan, vakauteen EU:ssa ihmisoikeustilanteeseen, oikeusvaltioperiaate on pohjalla koko, tämä koko rakenteen pohjalla. Samoin laajentuessaan EUsta on tullut suurempi toimija globaalissa maailmassa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että jäsenyysprosessin pitäisi perustua selkeille avoimille kriteereille, eikä pitäisi tähän liittyä minkälaisia epäilyksiä. Ja kriteerit pitäisi voida hyvin mitata ja arvioida. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä tämän mietinnön osalta Posselt. Puhemies, Kopan mietintö ei ole huono, mutta siinä ei ole käsitelty tärkeimpiä ongelmia. Ja olen samaa mieltä siitä, että Makedonia tarvitsee hyvän korkean tason keskustelua ja onneksi ne on käynnistetty, mutta siitä huolimatta jo tänä vuonna tämä Kreikan jumitus tässä asiassa pitää saada päätökseen. Ja Kosovon osalta sanoisin, että on ikävä, että tällä nyt byrokraattisella tavalla on pidetty tämä alavite 44. Kyse on itsenäisestä maasta, jonka valtaosa EUn jäsenvaltiosta on tunnustanut. Ja nyt on tärkeää, että ne viisi maata, jotka eivät ole niin tehneet, niin vihdoinkin tunnistaisivat, että tämä maa saa viisumivapauden ja että se voi tehdä kauppasopimuksen EUn kanssa. Ja lopuksi vielä sanoisin, että minäkin arvostelen eufemistisia lausuntoja Turkista. Se, että Turkki otettiin ehdokasvaltioksi, se oli virhe. E, Turkki ei täytä Euroopan kriteereitä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Gaasan tilanne. Ja Costello saa ensimmäisen puheenvuoron. Thank you, Mr. President. First... Kiitoksia puhemies. Ensin haluan ilmaista iloni tulitauosta, joka alkoi eilen. Toivon, että se täytäntöön pannaan kunnolla ja täydellisesti molemmin, molemmin puolin. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään raketteja ei pitäisi toisaalta lähettää Israelin puolelle, mutta Israelin pitää myös lopettaa pom- Gazan pommitus ja varmistaa, että Israelin sotilaat eivät murhaa ketään. Tämän pitää johtaa pysyvään rauhaan. Muuten olemme täällä jälleen samaa asiaa puhumassa muutaman kuukauden vuoden päästä. Siksi olen erittäin tyytyväinen ja vuodessani allekirjoittaa tämän päätöslauselman, jossa asetetaan tieto, tie, määritellään tiekartat jatkolle ja pyritään lopettamaan Gazan saarto pyritään saamaan aikaan kahden valtion ratkaisu. Tunnustetaan Palestinan oikeusvaltioon, mutta myös Israelin oikeus elää rauhanomaisesti omien rajojen sisällä. Olen erittäin tyytyväinen tämän päivän <laughs> äänestyksen, jossa tunnustetaan että Palestina voisi liittyä YK. Ja haluaisin, äh, että e- Euroopan parlamentti puhuisi yhdellä ainoalla äänellä samoin koko EU. Kiitoksia. Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Seuraavaksi Bilan konflikt zbrojny jest w każdej sytuacji rozwiązaniem wysoce konflikti konflikti ei ole koskaan haluttua ja mitä tulee rauhanprosessiin Lähi-idässä, niin me olemme vahvistaneet näiden kahden valtion, Israelin ja Palestiinan rinnakkaiseloa. Me olemme tehneet erittäin paljon, jotta saisimme aikaan rauhaa tälle herkälle alueelle. Nykyinen tilanne johtaa kuitenkin siihen, että me joudumme vetoamaan brutaalin väkivallan lopettamiseen ja Hamasin äh, rakettiiskut pitäisi tuomita ja sama pitää myös äh, sanoa äh, aseiden laittomasta salakuljetuksesta palestiinalaisille. Ja Tel Avivin hallitus pakotettiin puolustamaan omaa maatansa palestiinalaisten aggressioita vastaan. Minä tuen tätä päätöslauselmaa ja minä kannatan kahden valtion ratkaisua, kahden demokraattisen itsenäisen valtion ratkaisuja, mutta en hyväksy palestinalaisten ääriliikkeiden toimia. Kiitos kollega Piilan, sitten kollega Stadler. Puhemies, minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, vaikkakaan se ei mielestäni mene tarpeeksi pitkälle. Olen sitä mieltä, että ne se 600 miljoonaa, jotka Euroopan unionin vuosittain maa, alueelle maksaa, niihin pitäisi liittää ehtoja molemmille osapuolille. Tämä koskee, kaikki mitä on sanottu, koskee molempia osapuolia yhtä lailla. Toisekseen Israelille pitäisi tehdä selväksi, että pitkällä aikavälillä ei voida pitää miljoonia ihmisiä muurin ja piikkilangan takana. DDRkin on siitä hyvä esimerkki. Minusta meidän täytyisi myös puhua Hamasin kanssa. Itävallalla on tästä suuret perinteet. Aikoinaan Itävaltaa kritisoitiin siitä, että me puhuimme ja neuvottelimme Arafatin kanssa, mikä osoittautui myöhemmin ihan oikeaksi ratkaisuksi. Kiitokset kollega Stadler ja sitten kollega Zaborska. Dank, som veľmi rada, že sa nám podarilo pripraviť. Puhemies, olen tyytyväinen, että olemme hyväksyä tasapainoisen päätöslausuman Gaasasta, niin kuin monet kollegat ja suurin osa kansallista EU-ssa. Minäkin olen erittäin optimistinen tästä uudesta sopimuksesta. Siitä huolimatta en voinut tukea viisi artiklaa ehdotussa päätöslauselmassa siinä vakavalla tavalla kierretään päätösohjelman äh, luonne. Jos me puhumme kompromissin ratkaisusta, joka olisi hyväksyttävä molemmille osapuolille konfliktissa, meidän ei pidä yksipuolisesti tukea yhden osapuolen vaatimuksia. Tämä ei ole tasapainosta, eikä tällä tavalla voida löytää rauhanomaista ratkaisua. Palestinalaisalue ansaitsee voida elää rauhassa, se ei saa olla mikään ennakkoedeltys. Dank, Frau Saboska. Herr... Kiitos Saboska, nyt sitten kollega Murphy. President for eight day. Kiitoksia. Kahdeksan päivän ajan Gaasan ihmiset kärsivät Israelin hyökkäyksistä. Siinä kuoli lähes 150 palestiinalaista. Valtaosa heistä oli siviilejä ja useat lapsia. Nobelin rauhanpalkinnon voittajat EU ja Obama tukivat edelleen Israelia ja sanoivat, että kyse on Israelin oikeudesta suojella kansalaisiaan, kuten EUn ulkoasianneuvostossa todettiin. Tämä hyökkäys ei mitenkään liittynyt Israelin kansalaisten turvallisuuteen, vaan se liittyi Israelin oikeiston etuihin. Se haluaa tukea ennen tammikuun vaaleja ja se yrittää estää sen, että Palestiina otettaisiin YKhon. Tulitauko on hyvä asia, koska viime yönä palestilaiset saattoivat nukkua ilman pommistuksia, mutta pysyvä rauha on mahdollista vain, kun palestinalaisia lakataan sortamasta ja kun alueella on perustavanlaatuisia muutoksia. Palestinalaiset ja israeliset yhdessä voivat tämän saada aikaan. Kiitos kollega Murphy. Nyt sitten kollega Morku Naite. Pirmiausia, noriu prisidėti prie tų kollegų, kurie... Kiitos. Ensin haluaisin tukea niitä kollegoita, jotka pitivät eh, hyvänä ASE-lepo-sopimusta ja toivon, että tämä sopimus on pitkä ja että pystytään sitä kautta käynnistämään uusiksi rauhan neuvottelut ja kahden valtion ratkaisualueelle. Päätöslauselma on tasapainoinen ja se tuo esiin äh, huolenaiheensa siviiliuhreista ja tuomitsee äh, myös Israelin kohdistetut äh, rakettiiskut. Israelillakin on oikeus puolustaa itseään. Mitään iskuja siviiliväestöön ei voida oikeuttaa. Tässä puhutaan tässä päätöslauselmassa myös Palestiinasta ja sen mahdollisuudesta päästä YK jäseneksi. Joka tapauksessa Palestiina pitäisi ensin saada aikaan ratkaisu ja sopimus naapurinsa kanssa. Me puhumme tilanteesta, jossa yksi maa ei hyväksy naapuriansa. Toivottavasti tähän löytyy ratkaisu. Dank, Frau Kiitos kollega Morkunaite. Seuraavaksi Posselt. Olemme iloisia Gaasan aselevusta mutta me tiedämme, että tällä alueella aselevot eivät kauaa pysy voimassa. Ja siksi on kiireellistä, että löydetään pysyvä rauhanomainen ratkaisu. Ja se voi pohjautua ainoastaan turvallisuuteen ja olemassaolo-oikeuteen. Israelin etuja pitää suojella ja myöskin palestinalaisilla on oikeus oman valtioon ja se on osa kahden valtion ratkaisua. Mutta vaikka kohta kolme käsitteli hyvin näitä asioita ja päätösasema on hyvä, niin en hyväksynyt kuitenkaan kohtaa viisi. Tuen sitä, että palestinalaiset vähitellen otetaan mukaan YK rakenteisiin, mutta emme vielä ole lähelläkään tätä tilannetta ja täytyy todella sanoa, että tämä oli väärä merkki nyt hetkellä, jolloin Hamasin hallinnoima alue on pommittanut Israelia tuhansin rakentein. Meidän täytyy löytää rauhanomainen ratkaisu ja sitten Palestina voi vähitellen liittyä YK. :han. Kiitos kollega Posselt. Ja sitten edustaja Basescu. Puhemies, äänestin tyhjää tässä äänestyksessä, koska vaikkakin tuen rauhanprosessia Lähi-idässä, en ole sitä mieltä, että voidaan jatkaa niin kauan kuin Hamas ei halua neuvotella, vaan turvautuu väkivaltaan. Se, että voidaan, voidaan myöntää Turkkain paikka YK legitimoisi Hamasin toimet. Israelilla on oikeus suojella omaa aluettaan kansalaisiaan. Hamas on väärässä, kun se pommitti eh, viattomia siviilejä hyökkäys tai pommi, joka räjähti Tel Avivissa, osoittaa terroristisia pyrkimyksiä Amasin toimesta. Romanian yhteisö on myös vainonalainen Israelissa. Jotta tilanne ei vielä pahentu, pahentuisi, Hamasin pitää lopettaa sotilastoimintaa ja noudattaa tulitaukosopimusta, josta eilen ilmoitettiin. Kiitos. Ja nyt sitten siirrymme Danjanin mietintöön yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano kollega Stadler. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska minä en voi mitenkään hyväksyä sitä, miten, mitä tässä äh, mietinnössä ehdotetaan. Tässä suunnitellaan EUn militarisoimista, läheisempää yhteistyötä Naton kanssa – eikä tässä ole sanottu mitään esimerkiksi ydinaseriisunnasta eikä esimerkiksi siitä, että esimerkiksi kehitysapu saattaa mennä kehitysmaissa sotilaallisiin tarkoituksiin. Minä en voi tällaista hyväksyä. Ja että tässä ei edes huomioida mitään poikkeuksia neutraaleille maille. Enkä usko, että yksikään neutraalin maan jäsen tässä parlamentissa voi tätä tukea. Kiitoksia ja sitten kollega Kukan. Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Minä uskon, että anteeksi, että Euroopan parlamentin täytyy rohkaista jäsenvaltioita, jotta ne täysin käyttäisivät hyväksi strategista ja budjettikykyään edistääkseen yhteistä turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on kriisinhallintaväline EUlle. Sen täyt, se täytyy myös ottaa kunnollisen käyttöön, erityisesti mitä tulee siihen, että täytäntöön pannaan mekanismeja, jotka on otettu käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä. Korostaa, kuinka tärkeää EUn siviili- ja sotilasoperaatioiden rooli on ajatellen EUn uskottavuutta. Esimerkkinä mainitsisin suurimman operaatiomme Kosovossa. Kiitos. Kiitos. Sitten kollega Makovein. Thank you. Kiitoksia. Vuodesta 2003 EU on lähettänyt 19 sotilasmissiota paikalle, eli me voimme saada aikaan myönteisiä muutoksia näillä alueilla. Länsi-Balkanilla sitoumuksenne vaikutti siihen, että saatiin aikaan rauha. Ja nyt Länsi-Balkanin alueella on vielä ongelmia, jotka liittyvät vähemmistöjen suojeluun ja korruption torjuntaan. EU on vastattava näihin haasteisiin ja geopoliittisiin muutoksiin, joita tapahtuu kansainvälisesti. Tästä syystä meidän täytyy uudelleen arvioida turvallisuusstrategiaa, olla autonomisempia ja oltava yhtenäisempiä. Lisäitsenäisyys ei tarkoita, että tämänhetkiset allianssit unohdetaan, vaan päinvastoin vahvat transatlanttiset suhteet vahvistuvat edelleen. Nyt on aika harjoittaa kunnianhimoista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa riittävin varoin. Kiitos. Kiitos kollega Makovei. Sitten kollega Smolkovan. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minusta EUn turvallisuusstrategia aikaisemmin ei ollut riittävää ja ajatellen nykyisiä turvallisuushaasteita, niin se olisi välttämätöntä. Vaikkakin eh, nyt eh, kriisin takia monissa maissa puolustusbudjettia laskettiin, niin EUn pitäisi kuitenkin olla johtavana kun puhutaan sen alueen ja kansalaisten suojelusta. Meidän täytyisi huolehtia myös strategisesta riippumattomuudesta ja että meillä on vahvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka antaa meille mahdollisuuden toimia riippumattomasti. Puolustusmenoihin ovat vaikuttaneet tämä talouskriisi, mutta EUn turvallisuuspolitiikkaa ei saa jätteen muille. Me tarvitsemme poliittista tahtoa toimeenpanna näitä poliitikkoja ja neuvoston ja komission tulisi identifioida EUn tärkeimmät asiat tässä ja se, että meillä olisi tiettyjä ehtoja tietylle yhteistyölle niin, että me voimme omin kapasiteettimme mukaisesti vastata näihin haasteisiin. Kiitos. Sitten kollega Tanok. Okay, Puhemies, konservatiivit isossa britanniassa suhtautuvat varauduksellisesti yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, tietysti jos tuntuu päällekkäistä Natossa, koska sen pitää olla jatkossa olla ankkuri, mitä meihin tulee budjettileikkauksen yhteydessä. Meillä on vahvat yhteydet USAhan ja me tunnemme suurta huolta siitä, että yhteinen puolustuspolitiikka voisi leikata meitä irti liittolaisista USAssa, mutta on kuitenkin britti-intressissä toimia pragmaattisesti mukana näissä operaatioissa, jos saadaan lisää voimia. Tätä kautta minä toimin Afrikan sarven kohdalla esittelenä ja siellä on missio, joka toimii esimerkiksi merirosvuotta vastaan. Ja tästä on hyötyä tästä toiminnasta ja seuraan mielenkiinnolla myös Malin operaatiota. Ja seuraan, mitä siellä voidaan tehdä, että voidaan vakauttaa aluetta. Sama EULEX-operaatio, joka on siviilitoimintaa Kosovossa, se on myös ollut varsin hyödyllistä, joten edelleenkin olen skeptinen yhteisturvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, mutta seuraan kuitenkin sitä mielenkiinnolla. Herr Puhemies. Viime viikonloppuna oli kulunut 90 vuotta siitä, kun Richard Kudnow-Kalekis teki ehdotuksen Pan-Eurooppa-hankkeesta. Ja hän puhui siitä vähän niin kuin Euroopan Yhdysvaltoina. Ja hän oli realistinen pasifisti ja hän tarkoitti lähinnä yhteistä ulkopolitiikkaa ja yhteistä puolustuspolitiikkaa. Ja meidän täytyy nyt jatkaa tätä perinnettä, eli että Eurooppa pitää keskittyä ydintehtäviinsä ja meidän täytyy harjoittaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Jos nyt vielä siteran Habsburgia, joka olisi täyttänyt sata vuotta, ja Hans Josef Strauss, te sanoivat, että NATOlla on vain yksi tulevaisuus, jos siinä on kaksi tasapuolista osa, eli Yhdysvallat ja Euroopan Yhdysvallat. Meidän täytyy jatkaa tähän suuntaan. Kiitos kollega Posselt. Sitten Czanecki. Panie przewodniczący, szanowne panie, szanowni... Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Olen aika epäileväinen suhteessa näihin puutteisiin, joiden, jonka puolta kuitenkin yritämme saada aikaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaamme, koska pelkän, tämä pelkkä rituaali, joka ei vastaa todellisuutta, koska hiljattain me olemme käsitelleet tilanteita, joissa kaikki avainkysymykset koskien ulkopolitiikkaa, Kreikkaa ja sen pää jäsenvaltiota. Kannat ovat olleet varsin erilaisia maiden kesken ja tämä on sellainen tilanne, joka on vähän, tai nyt tilanne on vähän samantapainen, siksi olen skeptinen. Minun vaikutelmani on se, että tällä hetkellä me emme tarvitse mitään hm, maagisia sanoja, kansallista yhteistyötä ja niin edelleen. Minä olen avoimempi pohtimaan yhteistä puolustuspolitiikkaa. Kiitos kollega Czarnecki. Sitten seuraavaksi kollega Pașcun, mietintö. Nikolai olkaa hyvä. Președinte, am dorit să iau cuvântul cu privire la acest raport pe care... Minulla, minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Minä olen sitä mieltä, että tämä on tärkeä mietintö, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Tämä on erittäin tärkeää. Se, että tässä on mukana myös solidaarisuuslauseke, että ne ovat tässä mukana ja näitä analysoidaan. Ja tämähän todistaa, että tämän sopimuks, perustamissopimuksen mukana meillä on mahdollisuus harjoittaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siis ky- mahdollisuus siihen, mutta halua tähän ei välttämättä ole. Ja mitä tulee sitten tähän artiklaan 32, siinähän sitä me tuemme. Ja EUn pää, meillä pitäisi olla tällainen EUn päätoimisto ja sitä kautta unionilla olisi enemmän mahdollisuuksia toimia tämän lausekkeen toimeenpanemiseksi. Sitten vielä solidaarisuuslausekkeen. Ai, anteeksi. Kiitos kollega Nikolau, kollega Stadler. Äh, Minäkin äänestin tätä mietintöä vastaan ja myöskin Kelamin ja Tarandin mietintöä vastaan samoista syistä mutatis mutandis. Tässä kohdassa haluaisin kuitenkin täydentää sillä tavalla, että tämä mietintö on kahdessa kohdassa epäselvä. Mikä on se, että kaikin keinoin annetaan tukea? Mitä tarkoittaa kaikin tuin? kaikin keinoin. Tämä määritelmä ei ole oikein selkeä. Ja sitten mitä ovat ihmisten aiheuttamat katastrofit? No kaikki sodathan ovat ihmisten aiheuttamia. Sanon vielä kerran, että se, joka tulee puolueettomasta maasta, ei pysty tällaista hyväksymään. Tässä on epätarkkuuksia, joka muuten on ihan hyvä ja voisin sitä tukea, mutta näistä syistä en voinut tukea tätä mietintöä. Kiitos, kollega Makovei. Any EU member state. EUn jäsenvaltioon voi iskeä luonnon katastrofi tai terroristi isku. Meidän täytyy voida toimia nopeasti ja antaa tukea muille jäsenvaltioille. Sen vuoksi meillä täytyy olla politiikka, jolla kykenemme ennaltaehkäisemään ja vastaamaan kaikenlaisiin tällaisiin turvallisuusuhkiin. Parempi katsoa kuin katoa, kat, katua. Me tarvitsemme meidän on parannettava EUn valmiutta esimerkiksi siviilipuolustuksessa. Meidän on löydettävä hyvä tasapaino niin, että voimme vastata nopeasti ja saada kaikki toimielimet toimimaan nopeasti. Ja sen lisäksi täytyy myös huolehtia siitä, että kannetaan vastuu tehdyistä päätöksistä. Kiitos. Kiitos. Am votat în favoarea raportului, deoarece... Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen sitä mieltä, että jotta voidaan määritellä eurooppalaista identiteettiä, me meidän täytyy vahvistaa myös yhteistä puolustuspolitiikkaa. Yhteisessä puolustuspolitiikassa solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä on erittäin tärkeää, mutta sitä pitää tukea rahoituksen ja eri mekanismien kautta keskinäinen puolustus on tehokas väline, jos jotakin jäsenvaltiota vastaan hyökätään, mutta tällä hetkellä meillä ei ole käytännön toimia mahdollisuuksia järjestää koherenttia vastausta, jos joku vetoaa tähän lausekkeeseen. Jotta tätä voitaisiin soveltaa tehokkaasti, komission täytyisi puratua asiaan teknisesti, mutta erityisesti poliittisesti. Vaikkakin on vähän riskejä siitä, että jotakin maata vastaan hyökättäisiin, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota uusiin uhkiin, kuten terrorismiin ja internethyökkäyksiin. Nämä tässä pitää myös voida käyttää tätä keskinäisen puolustuksen lauseketta. Basescu. Kiitos kollega Basescu. Nyt siirrymme Tunne Kelamin mietintöön. Kollega Anders Dotteria en näe, joten kollega Nikolai. am votat în favoarea acestui raport pe care îl consider Äänestin mietinnön puolesta. Se on ensimmäinen ja vankin mietintö, jossa käsitellään tietoverkkoturvallisuutta. Muut kysymykset, jotka liittyvät vaikka internetrikollisuuteen, eivät kuulu tämän mietinnön piiriin. Tässä on nyt käsitelty pysyvää uhkaa, mutta jota ei kovin hyvin tunneta. Kyse on tietoverkkohyökkäyksistä ja ainoastaan kymmenen jäsenvaltiota on soveltanut kansallista strategiaa näitä tietoverkkohyökkäyksiä vastaan. Ne ovat yhä poliittisempia. Tällaisia tilanteita on ollut jäsenvaltioissa. Ja hyökkäjät ovat hyvin tehokkaita – ja tämä koitu hyvin kalliiksi uhreille. Mietinnössä on ehdotettu, että sovellettaisiin sopimuksen artiklaa 120. Kiitos kollega Repo. Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unionin on tärkeää seurata aikaansa ja verkoistuminen on nykypäivän, tosia, äh, tosiasia. maailma on entistä ja etenkin internetin ansiosta. Mm. valtioiden rajat ylittävässä verkossa ei toimi vain kaupankäynti ja sosiaalinen kanssakäyminen myös valtiot ovat riippuvaisia internetistä ja

Maaliskuussa 2011 Euroopan parlamenttiin tehtiin kyberhyökkäys sen tietokoneen verkon kautta. Viikkoa aikaisemmin komissio oli vastaavaisen hyökkäyksen kohde. Kyberuhat ja äh, hallintoja, hallituksia, sotilaskohteita ynnä muita vastaan ovat yhä yleisempiä. Meidän täytyy parantaa kommunikointi- ja infrastruktuurirakenteitamme, niin että voimme välttää tällaiset hyökkäykset. Eurooppalainen turvallisuusstrategia on tärkeää, että voimme identifioida, millä tavalla toimia ja millä tavalla puuttua näihin kyberhyökkäyksiin. Sen lisäksi meidän täytyy myös parantaa EUn kyberstrategiaa ja ylipäätään saada yhteinen määritelmä kyberturvallisuudelle ja sen lisäksi myös parantaa verkkojamme Euroopan tasolla. Sen lisäksi kyberrikollisuus ei ainoastaan rajaudu kyberhyökkäyksiin. Myös rikolliset tietokoneen takaa hyökkäävät herkkien, helpompien kansalaisten kimppuun. Vai... Kiitos. Ja nyt sitten Morku Naite. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äänestin päätösaseman puolesta, joka liittyy tietoverkkoturvallisuuteen. Meillä on ollut useita tapauksia, joissa EUn toimielimet ja jäsenvaiden toimielimet ovat olleet hyökkäysten kohteita. Esimerkiksi 2007 näin kävi Virossa. Kaikki ymmärtävät, että nämä hyökkäykset vain lisääntyvät tulevaisuudessa. Siksi EPn Euroopan parlamentin ehdottomat toimet ovat tarpeellisia. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi hyväksyä kansallinen toimintasuunnitelma, jotta Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla voimme tehdä yhteistyötä, vaihtaa tietoja ja kokemuksia. Ja joissain maissa, joissa ei ole demokratiaa, yritetään käyttää hyväksi tietoverkkomahdollisuuksia ja meidän täytyy välttää tällaisia poliittisia toimia. Kiitokset. Sitten kollega Kelly. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin onnitella esittelijää hän on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä monimutkaisessa kysymyksessä, myös tärkeässä kysymyksessä verkkoturvallisuudesta puhutaan nykyään varsin paljon erityisesti verkkohyökkäykset, verkkokiusaamista tapahtuu myös. Tämä on yksi alue, jota meidän pitää kirjallisesti käsitellä johtuen eri asioita viime vuosinakin on tapahtunut yksi, niin yksilöille, yrityksille kuin valtioillekin. Vaikea on itse asiassa kuitenkin säännellä tätä kaikkea, mikä va- valtion rooli olisi kun suojellaan kriittistä infrastruktuuria miten säännellään yksityistä sektoria ja miten määritellään verkkoturvastandardit. Ja tietoihan pitäisi kuitenkin voida jakaa valtioiden ja yksityisen sektorin välillä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt... Kiitos äh, kollega Kelly ja seuraavana kollega Basescu. Vă mulțumesc că am votat în favoarea raportului, deoarece în prezent... Äänestin tämän mietintön puolesta sen vuoksi, että monet uhat, joita jäsenvaltioita kohtaa, eivät enää ole klassisia. Kyberuhka on uudenlainen uhka valtioiden vakaudelle ja turvallisuudelle. Unionilla täytyy olla verkkoturvallisuusstrategia niin, että voimme välttää tällaisia hyökkäyksiä. Meidän täytyisi perustaa minun mielestäni työryhmä, jossa olisi alan parat asiantuntijat myös sotilaspuolelta. Näiden asiantuntijoiden tulisi tehdä yhteistyötä myös USA ja Naton kanssa kokemusten vaihtamiseksi. Romania esimerkiksi säännöllisesti järjestää työkokouksia amerikkalaisten kumppanien kanssa tavoitteena taistella verkkorikollisuutta vastaan. Ja asiantuntijat minun kotimaastani ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja heillä on hyvä maine. Eli resursseja on, ne täytyy vain oikealla tavalla käyttää. Kiitos kollega Basescu. Ja nyt sitten seuraavana Tarantin mietintö, kollega am votat în favoarea acestui raport de... Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, vaikka tässä onkin kyseenalaisia kohtia. Ikävä kyllä, energiaturvallisuus on yhä tärkeämpi kysymys yhteisessä turvallisuuspolitiikassamme ja korostaisin kahta seikkaa, jotka on otettu esiin mietinnössäkin ja jotka ovat keskeisiä. Energiaturvallisuus kysymykset nousevat esiin usein silloin, kun on luonnonkatastrofeja, jotka uhkaavat EUta. Tähän liittyy siviilikysymyksiä, mutta myöskin sotilaallisia kysymyksiä. Ja tältä kannalta katson, että mietinnössä on todettu hyviä seikkoja. Korostaisin vielä hyviä käytänteitä, joita on olemassa. Ja mitä tulee sitten ympäristöseikkoihin,

Kiitos kollega Repo ja nyt sitten kollega Makovei. Kiitos ilmasto, muutos ja kansa, luonnonkatastrofit vaikuttavat kaikkeen. Ne vaikuttavat suoraan globaaliin talouteen ja myös poliittiseen epätasapainoon ja esimerkiksi ruoan puute saa ihmiset muuttamaan toisille alueille, jotka eivät aina ole ystävällismielisiä. Joten Euroopan unionin pitäisi huomioida ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien vaikutukset sen ulkoisessa äh, strategioissa, politiikassa ja välineissä. Mutta tarvitsemmeko sitten erityisen edustajan tähän asiaan vai työryhmän neuvoston tasolle? En usko, koska tämä loisi ennen kaikkea lisäbyrokratiaa. Minä uskon, että ilmastoturvallisuuteen täytyy puuttua olemassa olevilla eurooppalaisella politiikalla. Kiitos. Kiitos kollega Makovei. Sitten kollega Basescu. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tähän mennessä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat kysymyksiä, joita on katsottu ainoastaan talouden ja ympäristön kannalta. Mutta tämä liittyy myöskin turvallisuuteen. Luonnonkatastrofit täytyy ottaa huomioon kun mietitään kansallista turvallisuusstrategiaa ja siksi tutkimuksia pitää tehdä luonnonkatastrofien vaikutuksesta ja ilmastoolosuhteista, jotka vaikuttavat EUn turvallisuuteen. EUn ja jäsenvaltioiden pitää pystyä hoitamaan luonnonkatastrofeja, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Myöskin on tärkeää, että katsotaan, mitä vaikutuksia näillä katastrofeilla on, kun käymme vuoropuhelua tärkeimpien kumppaniemme kanssa. Ja EUn johtajaroolia pitää vahvistaa katastrofien ennaltaehkäisyssä ja se onnistuu ainoastaan kestävällä ympäristöpolitiikalla. Kiitos kollega Basescu. Sitten Jaakonsaaren mietintö. Edustaja Murphy hän saa kaksi minuuttia, koska hän puhuu myös ryhmänsä nimissä. Um, those who consider... Kiitoksia ne, jotka ovat sitä mieltä tai väittävät, että ihmisoikeustilanne Kasakstanissa on paranemassa. Heidän pitäisi panna merkille kaksi päivää vanha lausunto yleisellä syyttäjältä. Tässä lausunnossa he syyttävät oppositiota ääritoiminnasta ja ovat alkaneet oikeustoimet kieltääkseen toiminnan. Samoin Sama koskee mediaa, Respublika-lehteä muun muassa, samoin TV-kanavia. Ja on selvää, että tilanne Kazakstanissa ihmisoikeuksien kohdalla on vain kuristunut jos kun oppositiopuolta ja media kielletään, niin varsin todennäköistä on, että katsannossa jälleen kerran tapahtuu pidätysaaltoja, epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä, pitkiä ää, vankilatuomioita. Tämä on suvaitsis kestämätön tilanne. Vladimir Koslov, oppositiopuolueen johtaja, joka määrättiin van, seitsemänvuotiseen vankeuteen, menetti valituksessa pari päivää sitten. Human Rights Watch totesi, että hänen hän, että häntä vastaan on tehty riittämättömiä syytteitä. Kansakstan on kuitenkin allekirjoitunut erilaisia sopimuksia. Sitten kuuluisat ihmisoikeuspuolustajat saattavat joutua jopa 14 vuodeksi vankilaan. Vetoan sen puolesta, että nopeasti keskeytetään neuvottelut tästä sopimusta Kansakstanin kanssa, ellei syvällistä muutosta voida saada aikaan ihmisoikeuksissa. Mielestäni tähän täytyy liittyä ehdoton armonanto kaikille poliittisille vangeille, mukaan lukien herra Koslov ja Karamsen. Minä vetoan kansainväliseen AY-liikkeeseen, kansalaisyhteiskuntaan, jotta toimisivat samalla tavalla, painostaisivat EUn toimielimiä, samoin Catherine Astonin, joka vieraille siellä ensi viikolla. Hänen pitää tehdä aivan selväksi, että tavallinen toiminta ei enää voi jatkua hallinnon kanssa. Ei voida hyväksyä sitä, että EUn strategiset kauppaedut energiakysymyksessä saavat y- ensisijan ihmisoikeuksiin nähden. Dank, Herr Kollege. Kiitos kollega Murphy. Sitten kollega Nikolaita en enää näe, joten kollega Viilan. Meillä pitäisi olla syvällisempää yhteistyötä EU ja Kazakstanin välillä. Siitä olisi hyötyä kummallekin, varsinkin jos katsotaan, millainen rooli Kasakstanilla on maailman energiapolitiikassa. Täytyy muistaa, että Kasakstan on Venäjän taloudellisen vaikutusvallan piirissä, eli sitä pitäisi lähentää Eurooppaan. Ja kumppanuussopimus mahdollistaisi sen, että meillä olisi monipuoliset puitteet vastapuoliselle talouskasvulle, mutta Kasakstania pitää kannustaa myöskin liittyvään maailman kauppajärjestöön mahdollisimman nopeasti. Mutta kumppanuudessa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto ja demokratia, koska nämä ovat arvoja, joita Eurooppa tukee. Kasakstanin pitää myöskin selvittää Kaspianmeren tilanne. Sehän vaikuttaa sen yhteistyöhön muiden Keski-Aasian maiden kanssa. Ja meidän tulee korostaa sitä, että ratkaisu pitää löytää mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitos kollega Bielan. Sitten kollega Kukan. Den sehe ich nicht mehr. Deshalb... En näe häntä enää, joten kollega Makovei. In 2011... Kaksi. Mik. 2011 Kazakstan ei ollut mitenkään hyvä tässä korruptioindeksissä. 2012 Freedom House kuvailee Kazakstanin oikeusjärjestelmää riippumattomaksi toimeenpanosta ja että korruptiota on paljon. Ja siellä on esimerkiksi väitetty, että siellä ihmisiä pelotellaan, kidutetaan ja että todisteita keksitään. Poliittisen reformin täytyy kehittyä ja sen lisäksi täytyy myös poistaa korruptiota oikeuslaitoksessa. Sen täytyy olla prioriteetti. Sen lisäksi rangaistusten valvonta pitää palauttaa oikeusministerille ja poliittiset vangit on vapautettava. Minä uskon, että EUn rahoitusapu pitäisi liittää siihen, että on selkeää, että benchmarkit ja valvontamenetelmät. Kiitos. Ja sitten kollega Hanna. Myös Kazakstan on suurempi kuin Länsi-Eurooppa ja on olennainen tekijä Keski-Aasiassa. Ja se on hyvä malli kristinuskon ja islamin rinnakkaiselusta sekä sen koko valtavat energiavarat, tarkoittaa sitä, että me emme voi ohittaa sitä EU-ssa eikä pitäisikään, koska se on silta EUn ja Aasian välillä ja se on vaikuttanut molempiin mantereihin. Se kyllä pystyy pitämään yhteydet Venäjään eh, ja samanaikaisesti se pyrkii läheisempään yhteistyöhön EUn kanssa. Tällainen yhteistyö toisi huomattavia etuja molemmin puolin. Näiden pitää kulkea käsikädessä suuremman demokratian ja parempien ihmisoikeuksien kanssa. Pitäisi auttaa Kasak-hallintoa kehittää omaa infrastruktuuriaan tässä suuressa maassa. Jos näitä saavut, tämä saavut, tässä voidaan onnistua, mm, niin olisi myös hyvä, että maa liittyy vaikka VTOhon ja voisimme ottaa tiukemmin Kasastanin mukaan EUn ystäviin ja myös monen, monipuolisiin organisaatioihin, jos, jos sillä on oikeus olla. Tämä lisää hyvinvointia kansanparissa, siksi mä tuin tätä mietintöä. Kiitos. Kiitos sitten kollega Zanetski. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Kiitoksia puhemies. Kazakstan on yksi tärkeimpiä maita tällä alueella – se on maa, jolla on paljon resursseja ja se on hyvin tärkeä kumppani EUlle ja yksittäisille jäsenvaltioille. Ja kiinnittäisin huomioon siihen, että Kazakstan on tehnyt paljon taloudellista edistystä viime, viimeisen 20 vuoden aikana. Olen käynyt seitsemän kertaa Kazakstanissa ja meillä on paljon kokemusta tästä maasta ja meidän täytyy arvostaa tätä edistystä. Tietysti ihmisoikeudet pitää muistaa, ne ovat myöskin tärkeitä kysymyksiä. Ja meidän roolimme Euroopan parlamentissa on käsiteltävä näitä asioita, koska kukaan ei tee sitä puolestamme, ei neuvosto eikä komissio. Kuitenkin haluaisin osoittaa teille, että Kazakstan on erittäin tärkeä kumppani tällä alueella, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Kazakstan olisi lähempänä Euroopan unionia. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt on käyty Jaakonsaaren mietintö päätökseen. Nyt sitten äänestysselitykset kollega Ferreiran mietinnöstä. Kollega Makovei ei ole paikalla, joten kollega Keli. Eh, Kiitoksia puhemies. Tämä on viimeinen puheeni tänään tänään ja olen iloinen voidessani tukea näitä ehdotuksia. Ja huomaan, että neljäs suuri enemmistö puolsi. Tämä on aika mielenkiintoinen lopputulos ja varsin tyydyttävä sellainen. Kalastus liittyy, tässä puhutaan pienimuotoista kalastuksesta. Nämä ihmiset tarvitsevat erittäin suurta suojelua yhteisessä kalastuspolitiikassa. He, ta- he tarvitsevat erityisapua erityisesti tulevaisuudessa ajatellen sitä, miten heitä on syrjitty. Erityisesti teollinen kalastustoiminta on syntynyt heitä vastaan. Todellisia saalita ei ole aina totuudenmukaisesti ilmoitettu. Tässä on syrjitty pienmuotoista kalastusta ja tämä vähentää kalakantoja. Tällaista ei voida suvaita ja odotan mielenkiinnolla, että pienkalastustoiminta saa paremmat mahdollisuudet toimia jatkossa. Kiitoksia. Kiitos kollega Kelly. Ja nyt sitten siirrymme äänestysselityksen Löviinin mietintöön. Makovei ei ole paikalla, joten kollega Bassescu, olkaa hyvä. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus on hyvin monimutkainen ja siinä täytyy ottaa huomioon EUn edut. Näin ollen meidän täytyy kannustaa kalastavuuden kestävyyttä ja biodiversiteetin ylläpitoa merissä. Meidän täytyy parantaa tilannetta myöskin, kun ajatellaan kalastuksen kansainvälistä hallinnointia ja meidän täytyy koordinoida ulkopolitiikkaa ja yhteistyöpolitiikkaa. EU täytyy hyväksyä harmonisoitua politiikkaa kalastuksen alalla ja politiikan tarkoituksena täytyy olla se, että parannamme naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Myöskin kiinnittäisin huomioon siihen, millainen tärkeä rooli EUlla on, kun torjuttaan laitonta kalastusta ja säännöttelemätöntä kalastusta. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta EUn politiikassa, jotta pääsemme näihin kehitystavoitteisiin. Kiitos kollega Bassescu. Ja nyt sitten siirrymme viimeiseen mietintöön. Euroopan parlamentin vaalit. Kollega Makove ei ole paikalla, mutta kollega Basescu. Am votat în favoarea rezoluției pentru că și eu... Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska minä olen sitä mieltä myös, että Euroopan parlamentin vaalit pitäisi liittää hyvin läheisesti komission puheenjohtajan vaaleihin. Komissio, puheenjohtaja ja komissio pitäisi koostaa demokraattisemmin ja komission puheenjohtaja olisi hyvin tärkeä sillä olisi tärkeä rooli myös Euroopan parlamentin vaaleissa ja sillä tavalla me voisimme myös äh, antaa kansalaisille mahdollisuuden äh, sanoa sanansa komission jäsenistä. Mutta me tarvitsemme aikaa, jotta me saamme valittua parhaat henkilöt komissiolle ja se, että siirtäisimme vaaleja kuukautta aikaisemmin on asioita pitää tarkistella. Huono tasapaino paino komissiossa on asia, jota pitää katsoa. Luonnollisesti tässä on kompetenssipätevyys on etualalla, mutta komissiohan voisi todellakin olla Euroopan unionin hallitus ja silloin parlamentilla olisi myös parempi valvonta komission toimiin. Kiitos äh, kollega Basescu ja sitten vielä viimeisenä kollega Sinclair. Puhemies, voin sanoa aikamoisella varmuudella, että säästöjen aikana vaalipiirinsä niin emme halua, että rahoilla käydään poliittista kampanjaa. Minä äänestin näitä vastaan, jossa pyritään tekemään hyväksymään eurooppalaiset puolueet ja näin vietäisiin eteenpäin Euroopassa ideologiaa. Suurin osa Briteistä ei jaa identiteettiä EU-ssa eri EU-vaaleissa ihmiset ovat ilmaisseet sen, että eivät hyväksy EUn toimintaa. Mielipidetiedustelussa jatkuvasti osoitetaan, että ihmiset ovat tyytymättömiä EUhun ja halutaan kansanäänestystä. Minun vaalipiirissäni ei haluttu haluta maksaa omilla verorahoilla propagandaa EUsta. He ovat sitä mieltä, että leikkaukset julkisissa palveluissa äh, tapahtuvat, vaikka EU, äh, britit maksavat yhä enemmän ja e enemmän EUlle. Me olemme 2014 olemme pyytäneet kansanäänestystä. Me haluamme siis kansanäänestyksen EU-jäsenyystä näin. Britit voisivat lähettää viestin teille ja omalle hallitukselle, että me vaadimme jäsenyys kansanäänestystä. Kiitos kollega Sinclair. Ja näin nyt sitten äänestysselitykset viimeisimmänkin mietintöön on esitetty ja käsitelty nyt aamupäivänä esityslista ja kello 15 asti istunto keskeytetään ja hyvää ruokahalua, mikäli ette ole lounaalle vielä ehtineet käydä.